innostautuneita kansalaisten turvaamiseksi tulevaisuuden terveysuhkia vastaan. Kiitoksia. Ja tähän puheenvuoron päättyy tämä keskustelu esityslistalta. Ja äänestämme tästä päätöslauselmasta huomenna puolelta päivin. Sitten seuraava kohta esityslistalla, eli Testrelan mietintö Terveyserojen vähentäminen ja esittelijä saa neljä minuuttia esitelläkseen mietinnön. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijää yhteistyöstä ja siitä yhteistyöstä, jota hän teki kanssa Ja samoin haluan kiittää sisämarkkinavaliokunnan ja naisten oikeuksien valiokunnan lausuntojen laatioita. Näistä lausunnoista ja muista ponnistuksista oli paljon hyötyä terveyserot vaihtelevat ja niiden syyt vaihtelevat. Ne liittyvät sosiaalisiin oloihin ja köyhyyteen ja kulttuuriset ja sukupuoleen liittyvät syyt voivat pahentaa niitä. Tähän liittyy ei pelkästään pääsy terveydenhuollon piiriin, vaan monet muutkin tekijät, kuten elinolot, koulutus, asuinolosuhteet, elämäntavat tulot ja niin edelleen. Ja vaikka on päästy eteenpäin, niin 27 jäsenvaltion välillä on edelleen hyvin suuria eroja. Eurostatin mukaan vuonna 2007 eliniän odote syntymähetkellä vaihteli EUn jäsenvaltioiden välillä 14,2 vuotta miesten kohdalla ja 8,3 vuotta naisten kohdalla. Elinen odotte liittyy myös köyhyyteen ja sosiaalisiin oloihin. Kun köyhyys liittyy muihin heikentäviin tekijöihin, kuten lapsuuteen tai vammaisuuteen tai vanhuuteen, niin silloin terveysriskit lisääntyvät entisestään. Terveyserot voivat syntyä jo lapsuudessa, ne voivat kestää vanhuuteen ja siirtyä jopa sukupolvelta toiselle. Ja siksi tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja myös siihen löydettävä ratkaisu on äärimmäisen polttava. Kriisi on tietysti ainoastaan hankaloittanut tilannetta. Se on vaikuttanut eri jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin sekä kysynnän että tarjonnan puolella hyvin haitallisesti. Tuotannon puolella kriisi on vaikuttanut julkis- julkiseen terveydenhoitoon ja leikkauksiin, niin se on vaikuttanut myös kysyntään. Ja monet toimet ovat olleet niin huonoja, että ne ovat ainoastaan lisänneet terveyseroja köyhien ja rikkaiden välillä. Siksi tarvitaan voimakkaita toimia joilla puututaan tilanteeseen ja jotka tuovat lisää oikeudenmukaisuutta. Jos pyrimme vaikuttamaan ainoastaan lievästi joihinkin asioihin, niin emme saa aikaan mitään muuta kuin sen, että epätasa-arvo lisääntyy. Jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet talouden elpymissuunnitelmiinsa mukaan toimia, joilla halutaan lievittää kriisin vaikutuksia terveydenhuoltoon. Tässä on kyse infrastruktuurin panostamisesta, määrärahojen lisäämisestä ja terveydenhuoltopalveluiden parantamisesta. Terveyserot täytyy ottaa kaiken poliittisen toiminnan painopistealoitteeksi ja siksi kannatan kannatamme komission ehdotusta ja haluaisin kiinnittää nyt huomiotanne joihinkin mietinnön, mietintöni kohtiin. Ensinnäkin, ens, tai erityisesti niihin, joissa keskitytään käsittelemään heikossa asemassa olevia ja köyhyydessä eläviä ja esimerkiksi etnisiin ryhmiin kuuluvia henkilöitä – joilla saattaa olla tai sellaisiin ihmisiin, joilla on vammoja, jotka ovat vanhoja, tai lapsia tai maahanmuuttajiin. Tarvitaan infrastruktuuri, investointeja ja on tärkeää, että lasten ja naisten, jotka ovat raskaana, elinolot ovat hyvät. On tärkeää, että erilaiset rahastot voivat auttaa tämän tilanteen korjaamisessa, jotta tulevat sukupolvet voivat nauttia paremmasta elämänlaadusta. Kiitoksia. Meillä on yhdeksän nimeä puhelistalla. No nyt käy vähän niin kuin edellisessä keskustelussa, kun kyse on nyt naisten päivästä ja täällähän on pelkästään naisia nyt mukana näissä keskusteluissa. Eli ensimmäisen puheenvuoron Roitova. Ja jokainen saa siis yhden minuutin puheaikaa. Roitova, alkaa hyvä. Děkuji, pane eh, předsedající. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, viime vuosina olemme olleet aktiivisesti mukana tukemassa innovatiivisia ratkaisuja. Siksi pidän hyvänä tätä mietintöä. Se keskittää huomion haavoittuviin ryhmiin ja heidän terveydenhuoltojärjestelmän käyttömahdollisuuksiinsa. Mutta monissa suhteissa tämä mietintö puuttuu läheisyysperiaatteen, peria, läheisyysperiaatteeseen ja sitten puutun myös kohtaan 25. Aborttia, abortti niin ei pitäisi olla syntyvyyden valvonnan keino. Ja sitten kohta 53 on myös ristiriitainen, niin kanssa haluan kiinnittää huomiota siihen, että täällä on useita eroja, suuria eroja elinajan odotuksessa. Ja se minun mielestäni tämä tämä liittyy taas yleiseen elintasoon ja kehitystasoon kussakin maassa, jotka vaikuttavat enemmän tässä suhteessa kuin terveydenhuoltojärjestelmä. ja tämä, tämä voidaan myös tehostaa kehitysohjelmilla. Kiitoksia. Seuraavaksi Tikao. Gracias, señor presidente. Actuala crise economică și financiară. Kiitoksia, puhemies Talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut huomattavasti terveydenhuoltoalaan ja joissain jäsenvaltioissa on suljettu sairaaloita, jotka ovat pienemmissä kaupungeissa tai joissa käsitellään vain vähäistä potilasmäärää. Maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla potilaiden on kuljettava kymmeniä kilometrejä saadakseen erityistä lääketieteellistä hoitoa. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia eroja on terveydenhuollossa eri jäsenvaltioissa. Kansallis, kansalliset rahoitukset ovat nyt laskeneet ja myöskin tuet ovat laskeneet näille hoidoille, joten kaikki potilaat eivät pysty jatkamaan hoitojaan. Epätasapaino EU:ssa johtaa siihen, että lääkärit ja sairaanhoitajat siirtyvät jäsenvaltiosta toiseen tehdäkseen työnsä hyvin. Kiitos puhemies. Tämä päivän säästöpolitiikka ja erityisesti epäsosiaalinen politiikka, e, kun julkinen sektori vähentää investointeja myös e, terveydenhuoltojärjestelmään, e, tämä vain kärjistää näitä eroja terveydenhuoltojärjestelmissä samaan aikaan oma kustannusosuudet hoidossa ja lääkkeiden kohdalla, jopa kroonisten tautien kohdalla vaan kasvavat. Tämä tarkoittaa sen lisäksi myös sitä, että esimerkiksi kustannukset ambulansseista tai takseista tässä näitä korvauksia on leikattu. Erityisesti maaseudulla tämä tilanne on hyvin vaikea. Minun maassani Portugalissa tämä on, tilanne on sellainen, että vähätuloinen kokee yhä enemmän vaikeuksia päästä, yrittäessään päästä sairaalaan esimerkiksi. Äh, herra ruokomissaari, edustajat. Kiitoksia, teiltä loppui puheaika. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Zaborska. Perdon, perdon, la señora Sin... Ai, pyydän anteeksi, Sinclair. Sinclair sai ensin puheenvuoron ennen Zaborskaa. Uh, th- thank you, uh, Mr. Kiitoksia, puhemies. Terveydenhuollon pitäisi olla kaikkien jäsenvaltioiden päällimmäinen huolenaihe, mutta tietysti parlamentissa halutaan tehdä lakeja koko EUlle, mutta se ei kuitenkaan pysty näyttämään esimerkkiä. Monet teistä ehkä näkivät London Times-lehden eilen, siinä puhuttiin meppien terveyseduista ja kollegami puhui juuri budjettileikkauksista siitä, miten ne aiheuttavat epätasapainoa terveydenhuoltoon, mutta EUn MEPit antoivat itselleen 36 prosentin kustannusten korotuksen, jossa voi esimerkiksi käydä kylpylöitä tai ottaa vanhuuden estohoitoja. Mutta nyt kun puhutaan naisten tasa-arvosta esimerkiksi Britanniassa, ainoastaan IVF-hoitoa voi saada vain kerran elämässään. Mutta jos halutaan tasa-arvoa, kiitoksia, täältä loppui puheenvuoro. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Zaborska. Puhemies, rouva komission jäsen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Sillä on erilaisia kykyjä ja tapoja viettää elämäänsä. Ja ihmiset pyrkivät äh, parantamaan elämänsä ja tämä taas vie eteenpäin taloutta ja sitten terveydenhuoltojärjestelmän laadun, äh, laatuun vaikuttaminen liittyy enemmänkin ihmisiin kuin talouteen, koska taudit ja, äh, taudit ja kärsivät ihmiset ovat yhtäläisiä. Siksi tällainen äh, siksi niitä hoitavatkin lääkärit eivätkä liike-elämän ihmiset. On kysymys kuitenkin ihmisarvosta, mutta oikeus aborttiin, niin kuin tässä mietinnössä sanotaan, se heikentää tätä arvoa pakollinen abortin rahoittaminen julkisista varoista, se, se murentaa terveydenhuoltojärjestelmän pohjaa. Yes, Kiitoksia. Seuraavaksi Pirillo. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, edelleen Euroopan unionissa, unionissa on terveyseroja liittyen pääsyyn terveydenhuollossa. Ja tähän tarvitaan todella kaiken kattava lähestymistapa ratkaisuksi. Useissa til, usein tilanne olisi vältettävissä, koska tähän liittyy pitkälti yksilöiden taloudellinen tausta. Terveyserot ovat perustavanlaatuinen prioriteetti Euroopan unionille ja terveyskysymyksien täytyy näkyä kaikissa politiikoissa niin, että taataan se, että kaikki saavat tarvitsemansa hoitoa. Tulevina kuukausina parlamentti käsittelee ammattipätevyyksien tunnustamisdirektiiviä ja tämä onkin oikea tilaisuus luoda mekanismi. Kiitoksia. Teiltä loppui puheenvuoro. Sitten seuraavan puheenvuoron saa Kelly. Eh, Tässä on nyt monia asioita ja haluaisin korostaa sitä, että paras tapa poistaa epätasapainoa terveydenhuollossa on se, että ihmiset ovat terveempiä. Ja on hyvä, että monet kollegat onnistuivat johtamaan, johtamaan parlamentin kielellistä tiedontoa sen suhtaan, että ihmiset olisivat aktiivisempia EU-ssa vuoteen 2020 mennessä urheilun, liikunnan kautta niin edelleen, ja toivottavasti komissio tekee tästä ehdotuksen. Sitten toinen asia. On hienoa, että omassa maassani on muodostettu nyt uusi hallitus. EPP ja sosialistit ovat siellä, ja he haluavat yleisen terveysvakuutuksen, ja että rahat seuraavat potilaita, ja potilaat saavat terveydenhuoltoa riippumatta siitä, mikä on hänen statuksensa tai varallisuutensa tai mikään muu. Ja toivottavasti tästä tulee menestys. Tämä pohjautuu Hollannin malliin ja olemme siihen erittäin tyytyväisiä. Kiitoksia, Kelly. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kadenbach. Komissaari, herra puhemies, aiheena on, on terveydellisen e-, eriarvoisuuden poistaminen ja tässä tilanteessa on pikemminkin pelkään, että Euroopan tasolla myötävaikutamme siihen suuntaan, että nämä erot ja eriarvoisuudet säi, vaan suurenevat lähivuosimme kymmeninä, koska ei ole kysymys pelkästään konkreettisista taka-askeleista terveydenhoitojärjestelmässä suoraan, vaan on kysymys siitä, minkälaisia sosiaalinormeja me puramme, mihin me suo, luomme koulutusmahdollisuuksia, mistä vaikeutetaan, koska jos koulutus vähenee, niin sosiaaliset vaikeudet syntyvät, silloin myös köyhyys on suurempaa ja köy, köyhyys tekee sairaaksi. Ja siksi me teemme äh, tämä tapahtuu tietoisesti myös äh, budjetin konsolidoinnissa Euroopan ja kansallisella tasolla. Investoinnit, jotka eivät suuntaudu koulutukseen ja terveyteen ja sosiaaliseen, se, se maksaa sitten sairauskuluissa myöhemmin. Kollega. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, puhemies. Terveyserot ovat haaste Euroopan unionille sosiaalisessa kohesiossa, ihmisoikeuksissa ja niin edelleen. Siksi on tärkeää, että terveys näkyy todella kaikissa politiikoissa. Ja terveyskysymysten täytyy näkyä kaikilla aloilla, jotta terveyseroja voidaan pienentää ja parantaa suojaa. Meidän täytyy ottaa käyttöön erityisiä indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida terveys tilannetta. Kansalliset viranomaiset, niiden tulisi kertoa edistyksestä, jota on. Ja tarvitaan strateginen mekanismi, joka liittyy työvoiman palkkaamiseen terveydenhuollossa. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Luhan. Organizaatio Mondiala Sanatatsi estimează că... Kiitoksia puhemies. WHO katsoo, että tupakointi, alkoholi aiheuttavat 70 prosenttia kaikista ennenaikaisista kuolemista vuoteen 2020 mennessä. On systemaattinen yhteys terveydentilan ja sosiaalisten olosuhteiden välillä. Ja tämä osoittaa, että peruspalveluiden saatavuus ei ole samanlaista kaikkialla. Kyse ei ole yksittäisistä valinnoista, vaan kyse on tilanteesta, joka olisi vältettävissä. Budjettipuitteet 2007-2013 määräävät, että terveydenhuolto on yksi kymmenestä painopistealueesta, mutta kun kyse on EU 2020-strategiasta, meillä on oltava selkeitä indikaattoreita, joissa otetaan huomioon myöskin syrjintä, joka pohjautuu ikään. Kiitoksia. Ja sitten keskustelun päätteeksi vielä komission jäsen Damanaki. Hän vastaa näihin eri puheenvuoroihin ja esittelijälle. Damanaki, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komissio on kiitollinen parlamentille sen antamasta tuesta meidän toiminnallemme että terveysasioiden eteenpäin viimeiseksi. Ja haluan tässä yhteydessä kiittää erityisesti esittelijää Rova Estrellaa hänen sitoutumisestaan tälle asialle erot, terveyden, terveyserot jäsenmaiden ja alueiden välillä ja köyhien ja rikkaiden välillä ja eri vähemmistöjen kohdalla koskevat jokaista jäsenvaltiota. Ja monissa paikoissa ne vain pahenivat ja lainevat. Ja haluan olla tässä rehellinen tässä asiassa. Me nyt näemme pikkuhiljaa taloudelliset kriisin vaikutukset ihmisten terveyteen ja terveydenhuoltopalveluihin. Me näemme myös vaikutukset työttömyyteen. On olemassa riski, että tällaiset eriarvoisuudet vain pahenevat terveyden eriarvoisuuden vähentäminen on tärkeää kansalaisten kannalta ja koko e- myös Euroopan talouden elpymisen kannalta. Se on suuri haaste ja niin kuin parlamentin mietinnössä todetaan, tämä vaatii toimintaa eri politiikan sektoreilla ja, ja hallinnotasoilla. Teidän mietintönne antaa tärkeitä, os, tärkeitä osvita tulevaisuutta varten. Meidän täytyy parantaa ennaltaehkäisevää huoltoa ja tehokkaita terveydenhuoltopalveluja. Ja täällä painotetaan myös tarvetta kiinnittää erityistä huomiota haavoittuviin ryhmiin ja käyttää uutta teknologiaa, kuten telelääketiedettä, sillä näiden terveydenhuoltojärjestelmän eriarvoisuuksien vähentämiseksi komissio on täysin yhtä lailla huolissaan kuin tekin tässä myös painotetaan myös sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Se on tärkeä osa sosiaalisen eriarvoisuuden osalta. Olen henkilökohtaisesti täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Niinpä komissio on viemässä eteenpäin tätä ohjelmaansa, jolla pyritään auttamaan näiden eriarvoisuuksien poistamista, jotta saataisiin solidarisuutta myös terveydenhuoltojärjestelmään. Me pyrimme kattamaan me olemme tässä kumppanuusyhteydessä jäsenmaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta tämmöinen kumppanuus toimii. Jäsenvaltiot nyt aloittavat yhteisen toiminnan terveydenhuoltojärjestelmän laadun tasolla ja ollaan käynnistämässä uusia ohjelmia. Tämä kampanja kattaa myös terveydenhoidon laadun arvioinnin ja tieteellisten verkostojen luomisen ja, ja sidosryhmien aloitteellisuuden. Tämä ohjelma ohjelma alkaa terve, julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, eh, esimerkiksi elintarvikeasioissa ja terveellisessä ikääntymisessä. Meidän strategiamme myös sisältää sitoutumiselle sellaisille alueille kuin työttömyys ja sosiaalipolitiikka, maatalous, tutkimus ja aluepolitiikka. Selvästikin lisää toimintaa tarvitaan. On yhtä selvää, että se ei tapahtu yön yli se vaatii vuosia, jotta päästäisiin todellakin tulokseen, mutta yhdessä me voimme, me voimme ja meidän ainakin täytyy tehdä, tehdä sellaista työtä, että kaikki eurooppalaiset saadaan mahdollisuuden elää terveenä. Kiitos puhemies. Gracias, señora komissaari. Kiitoksia komission jäsen. Tähän puheenvuoron, puheenvuoron päättyy tämä keskustelu ja äänestys päätösasemaesityksestä toimitetaan huomenna puolelta päivin. Sitten siirrymme seuraavaan mietintöön.